Good afternoon uh, everybody. Uh, welcome. Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa tänne iltapäivän kokoukseen. Esityslistalla ensimmäinen kohta tänään iltapäivällä on komission selonteko ja keskustelu. Aiheena tietoja menettelee neuvonta- ja ongelman ratkaisupalveluja tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustaminen. Viime toukokuussa 2017 komissio esitti paketin, jossa on lainsäädäntöehdotuskin yhteisestä digitaalisesta palveluväylästä, jonka oletetaan helpottavan ihmisten ja yritysten hallinnollisia kysymyksiä omassa maassa tai silloin, kun työskennellään tai harjoitetaan yritystoimintaa toisessa jäsenvaltiossa – Pyysimme komissiolta esitystä tämän päivän kokoukseen. Ensin vaikutusten arvioinnista ja toiseksi ehdotuksesta, asetusehdotuksesta, joka koskee siis yhteistä digitaalista palveluväylää. Ennen kuin komissio saa puheenvuoron, haluaisin toivottaa tervetulleeksi vierailijaryhmä Nikola Dantin vierailijaryhmän valtuuskunnan kiinteistön välittäjän järjestöjä. Rosa no, Tunnilla on ilmeisesti vieraita myös. Ai Euroopan kansalaisia. Samoin on minulle, no, tervetuloa meidän kokoukseemme. Floor now to the European Commission to give their present. Kom- komissi- komissiolle antaisin puheenvuoron. Thank you, Madam Chair, for this, uh, opportunity. Kiitos puheenjohtaja mahdollisuudesta esitellä tämän yhteisen digitaalisen palvelun täällä IMCO-valiokunnassa. Yritän käydä läpi vaikutusten arvioinnin päälementit ja sitten esittelen nämä perusluvut asetuksesta. Mutta ennen kuin menen yksityiskohtiin, ehkäpä ensin aloitan ehdotuksen alkuperäistä, miksi päätimme, että tarvitaan tällaista digitaalista palveluväylää – No, haluaisin viitata näihin kiireellisiin vetomukseen, jotka yritysjärjestöt ovat esittäneet. Ensinnäkin he tunsivat, että nykyinen tilanne, joka liittyy näihin tietopalveluihin, oli hyvin hämmentävä. Ja huolimatta kaikista ponnisteluista, siinä ei täyttyneet heidän todelliset tarpeensa tietää säännöistä, joita sovelletaan kansa- eh, jäsenvaltioissa, kun he yrittävät harjoittaa se markkinaoikeuksiaan. Lisäksi haluaisin viitata vuoden 2016 päätöslauselmaan Euroopan parlamentilta itseltään. Siinä te vetoisitte komissioon, että se tarkastelisi tätä nykyviidakkoa, joka on näistä tietojärjestelmistä ja menettelyistä. Ja pyydettiin viivaistamaan tätä, jotta kaikki olisi saavutettavampaa ja käytettävämpää muun muassa kansalaisillemme ja yrityksille. Lisäksi jäsenvaltiota itseltään. 20 vuotta sitten 17 jäsenvaltiota siis järjestivät, lähettivät kirjeen komissiolle, sinne pyydettiin yhteistä digitaalista palveluväylää. Haluan myös viitata Refit-foorumiin, jossa tarkastellaan olemassa vala EU-lainsäädäntöä ja katsotaan, mitä parannuksia tarvitaan. Ja Refit, Refit-alusta vetosi komission, että se tekisi jotakin tämän nykyasian tilan eteen. Ja lopuksi on järjestetty julkista kuulemista EU-kansalaisuudesta, ja tämä vahvisti sen, etteivät vain yritykset pyydä meitä toimimaan, vaan myös EU-kansalaiset pitävät hyvin hankalana edelleen löytää tietoa siitä, mitä sääntöjä sovelletaan, jos he yrittävät olla aktiivisia ja toimia toisessa jäsenvaltiossa. Tässä näette dian, joka antaa takaisin siitä, kuinka vakava ongelma on. Eurochambre teki tutkimuksen. Siinä oli 600 pk-yritystä vuonna 2015. Siinä heiltä kysyttiin, että mikä heistä ovat tärkeimmät esteet, suurimmat esteet sisämarkkinoilla. Ja me no ehkä otettikin, että he puhuisivat merkittävistä ongelmista lainsäädännössä, mutta itse asiassa he osoittivat sen, että suurin este, 23 prosenttia oli sitä mieltä, että monimutkaiset hallinnolliset menettelyt olivat suurin este. Sen jälkeen heti perässä tietojen, sääntöihin liittyvien tietojen huono saavutettavuus ja 21 prosenttia valittiin hankalista kansallista säännöistä liittyvät tuotteisiin ja palveluihin. Sitten kun kysyttiin maasta ratkaisuista, niin ykkösehdotus PK-yrityksiltä oli se, että olisinkin edes yksi verkkoportaali, jonka kautta he pääsisivät käsiksi kaikkiin näihin tietoihin, jotka liittyvät jäsenvaltioiden sääntöihin. Eli miksi tarvitaan yhteinen digitaalinen palveluväylä? No, kun työstimme vaikutusten arviointia, katsoimme kaikkia olemassa olevaa järjestelmää ja verkostoa, jota meillä nyt on ollut viimeiset 10-15 vuotta edustettuna – päätelmämme oli se, että huolimatta kaikista yrityksistä edelleenkin puuttuu vakavasti tietojen kattavuus näistä kansallisista säännöistä. Tässä on ollut hyvin lokeroperusteinen alakohtaan lähestymistapa on tietyt säännöt esimerkiksi, jotka kuuluvat palveludirektiiviin tai ammattipätevyysdirektiivin piiriin. Osa liittyy tuotedirektiiveihin, mutta edelleenkin huomataan, että on merkittäviä kuiluja noissa tiedoissa, joita kansalaiset ja yritykset tarvitsevat. Toinen ongelma, johon haluan puuttua, on noiden tietojen laatu ja myös jos ajatellaan noita avustuspalveluita, nykylainsäädäntö ja vapaaehtoiset lähestymistavat ovat taas johtaneet siihen, että on tällainen tilkkutäkki laadun suhteen. Osa tietoportaaleista, joita kansatasolla ovat erinomaisia, ja ne ovat esimerkkejä kaikille muille – muuttavilla osa alueilla huomataan myös sitä, että tietoja esitellään tavalla, joka on täysin käsittämätöntä ihmisille ja yrityksille, joten tässä on juurikin kyse tarjottujen palveluiden laadusta. Kolmas ongelma, jonka kohtasimme, oli, että no, vaikka oli hyvä portaali, jossa on tietoja ja loistavaa avustuspalvelua, niin usein ihmiset ja yritykset eivät tiedä niiden olemassaolostaan, ja on hyvin hankala löytää ylipäänsä näitä palveluita. Neljäs ongelma on rajat ylittävien äh, rajat ylittävien käyttäjien pääsytietoihin ja menettelyihin. Tässä huomataan, että kansallinen tieto on saatavilla kansankielillä, virallisilla kielillä, mutta välttämättä rajat ylittävään käyttöön ne eivät sovellu. Sama pätee menettelyihin. Monissa tapauksissa jäsenvaltiot ovat kehittänyt hyvin hienostuneita verkkomenettelyitä, mutta ne eivät ole ottaneet riittävästi huomioon muun maalaisten, muun kielisten ihmisten tarpeet, mikä tekee näistä verkkomenettelyistä hankalat tai täysin mahdottomat muualta tuleville käyttäjille. Sitten toinen ongelma, viimeinen ongelma on puuttua, olematta ponnisteluistamme edelleenkään ei ole hyvä näkymää näistä tai kuvaa näistä todellisista sisämarkkinoiden esteistä, jos ajatellaan sitä, miten ihmisteolliset toimivat sisämarkkinoilla. Vaikutusten arvioinnissamme olemme tehneet tässä kuiluanalyysin. Ensinnäkin käymme läpi verkkotiedot, jotka ovat tällä hetkellä saatavilla kansalla verkkosivuilla ja portaalilla. Ja olemme myös katsoneet sitä, miten esteettöntä tämä tieto on rajat ylittäville käyttäjille ja olemme käyttäneet tietojen saatavuutta englantina, englanniksi arvioidaksemme tätä rajat ylittävää saavutettavuutta. Tässä kuvassa näette sinisen käyrän, joka osoittaa sen, miten saatavilla tiedot ovat, no siis saatetaan niitä tietoja, jotka meistä pitäisi olla saatavilla kansalaisille kussakin jäsenvaltiossa. Ja tässä huomataan, että tuo saatavuus vaihtelee 100 prosentista. No siellä on valtioita kuten Ranska, Viro ja Luxemburg. Ne ovat tehneet siis loistavaa työtä. Tiedot on asetettu saataville kansallisilla portaaleilla. Ja sitten toisaalta toisessa päässä luku on 40 prosenttia suunnilleen. Jos sitten katsotaan tuon saman tiedon saatavuutta englanniksi, ja se on tuo punainen viiva, siinä huomataan, että on valtavia eroja siinä, miten jäsenvaltiot tiedottavat omia käyttäjiä ja mitä ne tekevät, jotta tuo tieto on käytettävissä myös muumalaisille ja muunkielisen Eli tuon yhteisen digitaalisen palvelun tavoite on, että nuo kaksi käyrää molemmat sadassa prosentissa, jotta kaikki jäsenvaltiot kattavat aivan täysin nuo tiedot, jotka meistä pitäisi kattaa ja antaa ihmisille ja yrityksille, joita he tarvitsevat. Ja että kaikki nuo tiedot käännetään sitten ainakin yhdelle toiselle kielelle, jotta varmistetaan, että se on saatavilla muumaalaisille ja kielisille käyttäjille. Siinä oli väärä dia nyt, se on toinen kuilanalyysi tai tämä eroanalyysi liittyy verkkomenettelyihin. Siinä taas katsoimme kaikkia jäsenvaltioita ja 20 menettelyä. Tässä katsottiin monitko menettelystä tarjottiin verkossa ja moniko näistä menettelyistä oli myös käytettävissä rajat ylittävästi. Tässä taas huomataan, että on paljon eroja jäsenvaltioiden välillä. Listan kärjessä Ruotsi, UK ja Suomi. Kaikilla yli 80 prosenttia menettelyistä ja tarkastelmia olivat saatavilla myös verkossa. Sitten pahnan pohjimmaisena noin 15 prosenttia menettelyistä saatavilla verkossa Kypros, Kreikka ja Tsekin tasavalta. Sitten taas saatavuus ulkomaalaisille, no siinä tilanne vaihtelee tietysti jäsenvaltiossa, se on täydell- tilanne on täydellinen punainen viiva ja sitten viiva ovat samalla tasolla, mutta muissa jäsenvaltioissa on hyvin poikkeava tilanne, joten yhteisen digitaalisen palvelun tavoite on varmistaa se, että sininen ja punainen käyrä kohtaavat. And then finally, this is the third graph. Ja sitten kolmas kaavio 13 sitä avainmenettelyn digitalisaatioerot. No, tuossa asetuksessa pyydettäisiin, että nämä menettelyt tarjottaisiin täysin verkossa, mitä tulee näihin avainmenettelyihin. Tässä taas nähdään samantyyppinen tilanne kuin aikaisemmissa analyyseissa tilanteen eroavaisuuksista. No, tietyt menettelyt ne tarjotaan lähes täysin verkossa kaikkien toimesta. Tietyt menettelyt No niissä luku on vain 20 prosenttia, että ne tarvitaan verkossa, jos katsotaan kaikkia jäsenvaltioita sitten taas. Tuo ero, sen verran mitä tarjotaan ja mikä on saatavilla kansallisten ja kansainvälisten käyttäjien välillä. Siinä ongelmat, joihin haluamme puuttua yhteisen digitaalisen palvelun kautta. Palveluväylän tavoite on tarjota EU-kansalaisille yrityksille helppoa ja syrjimätöntä pääsyä sen tietoihin EU-sta ja kansallisista säännöistä. Tämä liittyy myös kansallisiin menettelyihin, joita pitää noudattaa sääntöjen myötä. Ja tämä liittyy myös EUn ja kansallisten avustuspalvelujen tarjoamiseen. Tavoitteena on sisämarkkinaoikeuksien harjoittamisen parantaminen. Eli nyt pyrin havainnollistamaan tätä yhteistä digitaalista palveluväylää, paremmin palveluväylä on tämmöinen yhteistyöhanke jäsenvaltioiden ja komission välillä. Sekä jäsenvaltio että komissio kukin toimivaltuuksen mukaan. Niiden tulee varmistaa, että tiedot, menettelyt ja avustuspalvelut ovat saatavilla verkossa ja täyttävät tietyt laatukriteerit. Tätä tarjotaan tällaisten käyttäjäliittymien myötä käyttäjille ja tarkoitus on, että käyttäjät saavat eri välineitä, joilla voivat antaa palautetta sekä kattavuudesta että laadusta joka tuohon palveluväylään liittyy. No mikä lisäarvo toivottavasti sitten olisi tällä palveluväylällä meistä, jos nyt verrataan lähestymistapaa, joka on ehdotuksessamme olemassa, siis jos verrataan tätä olemassa olevien sitovien ja sitomattomien EU-säännösten kanssa, niin palveluväylän tavoitteena on tarjota täysin tällainen rajat ylittävä, lokerot ylittävä lähestymistapa. Haluan päästä eroon nyt siitä, että katsotaan kaikkia sektoreita ja lokeroitaan erikseen, halutaan päästä uusiin ideoihin. Tässä ei otettaisi käyttäjä lähtötavaksi, vaan tämä palveluväylä pitäisi olla siis sanon, että se kattaa sen, mitä kansalaiset ja yritykset tarvitsevat, eikä välttämättä se, mikä on helppoa hallinnolle tarjota. Haluamme tuon monimutkaisuuden poistaa sen sijaan, että se pudottaisiin käyttäjille Lisäksi haluamme varmistaa, että palvelukäyttävä kannustaa siihen, että ei olisi päällekkäisyyttä ja että saa välineet virtaviivaistamaan näitä päällekkäisiä ponnisteluja, joita on nyt vuosien mittaan tullut käyttöön. Haluamme täyttää kuilut verkkotiedossa ja haluamme parantaa laatua ja parantaa löydettävyyttä ja haluamme myös saada nämä avainmenettelyt 13 kappaletta, joita käytetään rajoittavissa tilanteissa verkkoon. Ja viimeisen mutta vähäisempänä haluamme varmistaa sen, että kaikki palvelut ovat saatavilla rajat ylittävästi. Mikä on yhteisen digitaalisen palvelukäytävän oikeusperusta? Jos katsotaan ehdotusta, niin siitä näkee, että olemme ottaneet mukaan kolme oikeusperustaa. Syy tähän, no miksi tämä oli tarpeellista, on se, että artikla 22.1 on kattamaan nämä menettelyt, jotka liittyvät kansalaisten vapaaseen liikkuvuuteen. 48, se pitäisi kattaa, näitä, jotka liittyvät sosiaaliturvaan. Ja sitten artikla 114, se pitäisi kattaa tiedot kaikista vaatimuksista, jotka liittyvät menettelyihin ja avustuspalveluihin, jotka eivät ole katettuina muissa kahdessa artiklassa. Eli nämä sisä, perussisämarkkina-artiklat. Äh, Toinen kysymys, johon puhutaan vaikutusnarvoissa, on se, miten tämä palvelukäytävä kunnioittaa toissijaisuutta jos katsoo sitä, miten olemme rakentaneet ehdotuksemme, niin siitä huomaa, että olemme ainoastaan kohdentaneet tämän hallinnollisiin esteisiin, jotka liittyvät sisämarkkinoihin jäsenvaltiolle ja täysin vapaus kehitellä ja hallinnoida omia tietorakenteitaan. He voivat strukturoida omia menettelyitään. Vaadimme vain, että menettelyt tarjotaan verkossa. Emme asta mitään merkittäviä vaatimuksia siitä, miten kansalliset menettelyt pitäisi tuoda yhteen. Ja lisäksi jäsenvaltiot saavat tässä vapaasti päättää siitä, mikä IT-järjestelmä sopii parhaiten sen sähköiseen viranomaisasiointiin. Sitten oikeasuhtaisuus, no, palvelukäytävä perustuu olemassa oleviin EU- ja kansallisiin verkkoportaaleihin ja avustuspalveluihin, eli emme halua aloittaa tyhjästä, emme halua keksiä pyörää uudestaan, emmekä halua toimia päällekkäin olemassa olevan työn kanssa, joka saattaa toimia jo hyvin. Emme ehdota menettelyiden harmonisointia, emmekä ehdota yhteistä tietorakennetta. Varmi vain sen, että tämä käyttäjäkokemus digitalisoidaan, jos ajatellaan näitä 13 menettelyä. Jäsenvaltiot saavat päättää, mitä tekevät back-office-toimintojen kanssa. Ja käyttäjät voivat sitten vaikuttaa tuohon palvelu käytetään kattavuuteen ja laatuun. Näin on pyrimme varmistamaan sen, että keskitymme ponnistamme siihen, mitä he todella tarvitsevat, ettei hukata liikaa aikaa asioihin, joita kansalaiset ja yritykset eivät tarvitse. Palvelukäytävä tulemaan täysin verkossa toimiva. Sen takia tarvitaan teknistä tukea ja siihen liittyviä välineitä. Ja yksi näistä välineistä, ja tämä on nyt palkaton ytimessä, on hakukone, joka perustuu tällaiseen linkkikokoelmaan. Siinä on EUn ja kansallisen tason verkkosivuja otettu mukaan. Yhdessä on olemassa verkkoportaali, siinä ei luoda mitään uutta verkkoportaalia, vaan siinä rakennetaan hakukone, joka helpottaa tietojen löytämistä sieltä se siis missä tahansa EU-tasolla tai kansallisella tasolla. Lisäksi haluamme tällaisen avustuspalveluhaun, sillä yritysten ja ihmisten on hankalaa löytää oikeat avustuspalvelut, joten haluamme opastaa heitä oikeaan suuntaan. Sitten tulee kaksi välinettä: Toisessa kysytään palvelun laadusta ja toisessa käyttäjiltä kysytään siitä, miten, mitä sisämarkkinaesteitä on. Teknisiä palveluita tulee myös sallimaan sen, että tämä tätä panoa tapahtuu tällaisen once only periaatteen mukaan. Ja lopuksi haluamme käyttää IMI-tä, sisämarkkinointijärjestelmää, sosin välineenä kilpailuviranomaiselle tai toimivalliselle tarkistamaan se, että miten autenttisia tämä näyttö on, joka on niille jätetty digitaalisesti. Tässä kuvassa näette tämän palvelukäytävän vielä kerran, mutta nyt käyttäjän näkökulmasta katsottuna – olemassa oleviin verkkoportaaleihin. Lisäämme siis osuuden, jonka näette tuossa vasemmalla ylhäällä. Ja tämä on vasta etusivu, tänne nollasivu, johon liittyy tämä hakutoiminto ja aiheotsikot. Ja sitten tuo hakutoiminto toimii kaikilla EU-virallisilla kielillä. Ja käyttäjät opastetaan joko olemassa olevilla portaaleilla, jotka näkyvät tuossa oikealla puolella, kuvaan tai sitten noille kansallisen tason portaaleille tai avustuspalveluihin. Eli käyttäjä saa suoran pääsyn joko EU-tason tietoihin eu portaalissa tai sitten hän saa kansallisia tietoja, jotka on käännetty yhden lisäkielelle noissa kansallisissa portaalissa. Sitten hän nopeasti käyn läpi nämä eri luvut ehdotussa asetuksessa ensinnäkin, mitkä ovat tarkemmat vaatimukset, jotka liittyvät palvelukäytännön tietoihin. No ensinnäkin tärkeä elementti on se, että tässä tarjotaan tietty minimikattavuus EU- ja kansallisten sääntöjen tietoja verkossa ja osa-alueet eh, on luetteltu selvästi liitteessä yksi. Tuo luettelo perustuu olemassa oleviin EU-portaleihin, joten tässä on monen vuoden kokemukset taustalla. Tästä on saatu jo paljon palautetta kansalaisilta ja yrityksiltä. Ja me luottavasti sen suhteen, että tässä katsotaan kaikki osa-alueet, joita käyttäjät tarvitsevat sisämarkkinakysymyksissä toiseksi. Olemme sopineet tietystä laatukriteereistä, jotka liittyvät tietoihin, jotka pitää tällä EU- ja kansallisella tasolla – Artiklat 7, 8 ja 9 siis. Sitten jäsenvaltion pitää tarjota linkkejä tietoihin tuota hakukonetta varten, että hakukone tietää, mistä se löytää nuo tiedot, jotka kattavat nuo aiheut, jotka on, kate- jotka on luotettu liitteissä. Kuten jo selitin, sitten jäsenvaltion pitää tarjota tietoja kansallisista säännöistä, ainakin yhdellä toisella kielellä kuin kansallisella tai kuin virallisella kielellä. Ja sitten EU-tason säännöt tarjotaan kaikilla EU-kielillä, kuten on nyt jo e portaaleissa. Ja mitä vaatimuksia sitten on vähän, tai siis no, noihin menettelyihin liittyen palvelukäytössä haluamme varmistaa ensinnäkin, että kaikki menettelyt, jotka ovat jo verkossa ja tehdään täysin syrjimättömiksi ja pitää olla täysin rajat ylittävä pääsy kaikille käyttäjille. Olemme nähneet, että usein tämä on ongelma ja tietysti tuo on merkittävä este sisämarkkinoille, jos raja ylittävästi ei voida käyttää näitä jäsenvaltion menettelyjä. Sitten vaadimme myös, että jäsenvaltiot tarjoavat 13 käytetymmän menettelyn toiminnot verkossa. Ja tämä liittyy käyttäjän ja toimivaltaisen viranomaisen vuorovaikutuksen kolmanneksi. Pyydämme, että jäsenvaltiot antavat tiedot kaikista menettelyistä täysin verkossa. Tämä liittyy myös menettelyihin, jotka eivät vielä ole verkossa. tänkin pitää olla tieto siitä, mistä ne löytää ja mikä menettelyn tarkoitus on ja mitä näyttöä ihmisten pitää, liittyä mistä mitä lähettää, jotta nuo tiedot saadaan. Tämän tiedon pitäisi löytää verkosta, vaikka menettely itsessäänkin tapahtuu verkon ulkopuolella. olemme ottaneet mukaan säännöksen, joka on ensimmäisen perusteella, mitä käytettäisiin tätä once only periaatetta, eli kerran vain, eli että yritykset ja ihmiset, niitä pitää jättää tietoja vain kerran, ja sitten he voivat pyytää, että sitä käytetään uudestaan muissa menettelyissä. Tätä periaatetta pannaan täytäntöön erittäin hyvin jossain valtiossa, mutta rajat ylittävä täytäntöönpano tällä hetkellä on edelleen mahdotonta. Ja tämä asetus ensimmäistä kertaa tarjoaa oikeusperustan tuolle. Ja sitten viimeinen säännös menetystä liittyy siihen, että kunnioitetaan noita aikarajoja. Siinä pidämme, että turvallisuusviranomaiset pitäytyvät aikarajoissa, antuissa määräajoissa. Jos tulee viivästyksiä, hän tulee tiedottaa käyttäjiä tästä ja miksi, mistä syystä näin on käynyt. Sitten vaatimukset liittyvät avustuspalveluihin, Tässä asumistapa poikkeaa hieman aikaisemmasta tietoihin liittyvästä, sillä tässä tietolavustuspalvelun yritimme varmistaa sen, että kaikki avustuspalvelut, jotka luotiin perustuen sitoviin EU-lainsäädäntöön, no esimerkiksi yhteys, yhte, yks, yhdet yhteyspisteet, EURES-verkosto, että ne pitäisi ottaa mukaan tähän asetukseen, mutta kaikki palvelut, jotka luotiin silmattomiin säännöksiin kuten Solvit, Enterprise Europe, verkosto, no ne pitäisi ottaa mukaan tähän palveluväylään, ja tällä pyritään varmistamaan se, ettei hämmennetä niitä palveluita, joilla on tämä, tai siis ettei sekoiteta näitä järjestelyjä keskenään, mutta tulos käyttäjille on lopulta sama. Kaikki palvelut, myös ne, jotka päättävät tulla mukaan, niiden pitää noudattaa laatukriteerejä, jotka on asetettu avustuspalvelulle. Sitten avustuspalvelut, no niiden osalta haluan myös kerätä paljon systemaattisemmin tilastotietoja tapauksista ja pyynnöistä, jotka niihin liittyen tulevat, sillä niiden myötä voimme antaa johdonmukaisemman kuvan näistä esteistä, joita käyttäjät kohtaavat sisämarkkinoilla. Ja lopuksi ehdotamme, että perustettaisiin yhteinen palvelu, jonka myötä käyttäjät löytäisivät avustuspalveluja paljon nopeammin, ettei tarvitsisi mennä yhdeltä ovelta toiselle, kunnes ovat siellä, missä he pitäisi olla. Hyppäsin ylös dian yli, miten tätä palveluväylää hallinnoitaisiin, on tietysti on hyvin tärkeää, että on selvät järjestelyt siitä, miten kaikki tämä saadaan toimimaan sillä. Haluamme nyt saada muutoksen aikaan siihen, mitä on tehty tähän asti. Eli ehdotamme, että ensinnäkin kaikki jäsenvaltiot nimittävät kansallisen koordinaattorin, jolla on tietyt tehtävät liittyen palveluväylään. Koordinaattori pitäisi tavata sitten toisensa tavata komission koordinointiryhmässä. Siellä on eri tehtäviä, joista sovitaan 26 ehdotusta. Pitäisi myös varmistaa yhteistyö muiden palvelu- ja avustuspalvelun kanssa, jotta vältetään päällekkäisyys, jotta luotaisiin myös synergioita, esimerkiksi jos ajattelee edistämistyötä Ehdotamme järjestelmää, jonka myötä voidaan tehdä yhteistä laadunvalvontaa perustuen käyttäjäpalautteeseen ja tilastoihin. Tämän myötä saamme paljon paremman välineen, jolla voidaan valita ne, tai siis äh, käsitellä näitä palveluita, jotka eivät ole tarpeeksi hyviä ja niitä oikeaan suuntaan osana yhteisiä yrityksemme. Lisäksi haluamme varmistaa, että palveluväylää edistämistoimet ovat hyvin koordinoituja Ja lopuksi, tätä ei ole mainittu asetuksessa, mutta myös komission puolelta haluamme perustaa sisäisen koordinointirakenteen varmistaaksemme, että mekin olemme mukana varmistamassa, että tämä kaikki toimii. Miten jäsenvaltiota tuetaan täytäntöpanossa? Ensinnäkin on tuo koordinointiryhmä, joka voi antaa heille tukea, parhaita käytänteitä, ideoita. Vuotuinen työohjelma tulee sitten myös, jossa sovimme siitä, mitkä ovat tulevat vaiheet. EUn budjetti antaa myös rahoitustukea sille, että käännetään näitä tietoja toisille kielille. Ja EUn budjetti pitää myös huolen siitä, että kehitetään noita yhteisiä IT-välineitä. Lopuksi Taloudellista tukea annetaan myös sähköisille menettelyille, jotka ovat saatavilla useimmissa jäsenvaltioissa rakennerahastojen myötä. Tämä liittyy ICT-hankkeisiin muun muassa ja sähköiseen viranomaisasiointiin. Sitten lopuksi, mikä tämä aikataulu on. Me toivomme, että parlamentin avulla asetus saadaan hyväksyttyä ensi vuonna hyväksymisen jälkeen. Katsotaan sitä, miten täytäpanoja delegoituja säädöksiä voidaan hyväksyä, jotka ovat tarpeen sille, että saadaan operatiivinen toiminta kuntoon. Sitten IT-välineiden kehittäminen alkaa heti, kun asetus on hyväksytty. Jäsenvaltioiden pitäisi tänne aloittaa verkkosivujen uudelleenjärjestelyt ja ehkäpä pohtia käännöstöitä ja saada menettelyt verkkoon. Jos kaikki menee hyvin, niin uskomme, että voisimme lanseerata jo beta-versioon käytävästä 2019 loppuvuodesta. Ja lopuksi ehdotuksen mukaan siis palveluväylä lanseerattaisiin kokonaisuudessaan vuonna 2020. Sitten vielä hieman loppuun pari ideaa näistä alustavista kustannuksista. No, yksityiskohtaisempia tietoja tästä löytyy vaikutusarvioinnista, mutta arvioimme mukaan enimmäiskustannukset jäsenvaltioille ja tämä luku perustuu niihin jäsenvaltioihin, joilla on vähiten menettäviä verkossa tällä hetkellä, joten tämä olisi todellakin enimmäismäärä. Se olisi siis 6,6 miljoonaa euroa. Se on siis alustava kustannusarvio komissiolle ihmistä olisi 4,8 miljoonaa, joten kokonaissumma jäsenvaltioille ja komissiolle olisi 109 miljoonaa euroa. Tai jos sitten katsotaan näitä vuotuisia kustannuksia ja hyötyjä, joita tulisi palveluväylästä, yleiset kustannukset kaikille jäsenvaltioille yhteensä, eli ei per jäsenvaltio, vaan kaikille yhteensä, on 5,9 miljoonaa arvion mukaan, ja komissiolle 2,2 miljoonaa. No, tätä voidaan verrata siihen, mitä, tämä hyödyttä, mitä kaikkea tämä hyödyttäisi, no kansalaiset sähtäisivät ainakin 855 000 tuntia per vuosi aikaa, sillä heidän paljon löytää tietoja tämän myötä ja yrityksille säästöt olisi tarjon mukaan vieläkin merkittävämmät Arvot vaihtelevat 11-55 miljardiin euroon. Kaiken kaikkiaan siis kyseinen lähestymistapa on kunnianhimoinen ja tämä vaatii merkittäviä investointeja sekä jäsenvaltiolta että komissiolta, mutta jos sitä nyt verrataan siihen, mitä tarpeita kansalaisilla yrityksillä on ja mitä tästä voidaan säästää, niin meidän arvomme on, että lopputulema on enemmän kuin kannattava. Kiitos. Thank you uh, very much. Uh, Kiitos oikein paljon komissiolle. Kiitos tästä alustuksesta. Nyt antaisin heti puheenvuoron esittelijällemme Marjalle Mitsille. Thank you, Chair. Thank you Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komissiolle erittäin kattavasta esityksestä. Niin kuten täällä selitettiin, komission tavoitteena on luoda yksi yksittäinen digitaalinen palveluväyliä ja tarjota korkeatasoista tietoa ja pääsy online-hallinnollisiin prosessiin, palveluihin kansalaisille, kuten myös yrityksille. Elämme digitaalisessa maailmassa, jossa internet ja digitaalinen teknologia muuttaa sitä tapaa, jolla elämme, teemme töitä ja äh, teemme kauppaa. Tämä kaikki on meille äärimmäisen tärkeää. Ja ehdotuksesta keskustelimme eilen digitaalisessa työryhmässä. Haluaisin painottaa sitä, että yksi niistä viesteistä, joita välitettiin tässä kokouksessa, oli se, että tämän välineen ei tulisi olla pelkästään toinen digitaalinen yhteyspiste, vaan tämän tulisi olla se ainoa digitaalinen yhteyspiste, ainoa yksittäinen piste, joka yhdistää kaikki olemassa olevat välineet ja tietotyökalut. Ihmisten tulisi voida käyttää tällaista hyvää välinettä saadakseen oikea-aikaista, päivitettyä, laadukasta tietoa myös kansallisella tasolla. Ja siitä syystä yleisesti ottaen tuen komission ehdotusta ja tämän vaikutusanalyysin lähestymistapaa ja sitä, että tämä väline on valittu helpottamaan kansalaisten ja yritysten tilannetta. Lisäksi arvio ottaa esille nämä taustalla olevat ongelmat ja sitä, minkälaista tietoa voidaan hyödyntää. Olisi ollut hyvä, jos vaikutusanalyysi olisi kuitenkin ollut selvempi äh, aloitteen tavoitteista, sillä aina ei ole itsestään selvää, mille sidosryhmälle mikäkin vaihtoehto kuuluu. Minulla ei ole niinkään kommentoitavaa tietojen tarjonnasta kansalaisille yrityksille, paitsi se, että tuo tieto täytyy ryhmitellä sen pohjalta, miten se täydentää tois, toisiaan ja sitten nämä täydentävät palvelut täytyy yhdistää toisiinsa. Näin. Tieto täytyy olla saatavilla yhdellä lisävieraalla kielellä. Artikla 5 ja siihen liittyvät muut artiklat, jotka liittyvät prosessien hyödyntämiseen, ovat varmaan ne, joista keskustellaan kaikkein eniten. Haluan kuitenkin selkeästi sanoa näkemykseni alusta lähtien. Tuen komission ehdotusta siitä, että tämän tulisi tarjota pääsy kansallisiin online-prosesseihin, mutta jäsenvaltion tulisi säilyttää näiden menettelyiden omistajuus, jota tarjotaan internetympäristössä. Meillä on luettelo näistä tärkeistä kansallisista toimenpiteistä, henkilökorttien uusinta, syntymätodistus, tutkintotodistusten tunnustaminen ja niin poispäin. Joten olen samaa mieltä siinä, että julkisen hallinnon tulee tarjota nämä menettelyt internetissä. Voidaan ehkä tarkastella myös mahdollisuutta siitä, että sisällytettäisiin tähän vielä lisääkin. Tai ainakin jätettäisiin jäsenvaltioiden harkintaan se, millä tavalla voitaisiin nopeasti mukauttaa tätä työkalua. En kuitenkaan aio käyttää tätä asetusta näiden prosessien harmonisointiin eurooppalaisella tasolla ja pyrkiä tekemään jotain takaoven kautta asiaa, jota ei ole edes käsitelty Euroopan unionissa. Tämä tulisi tapahtua toisessa lainsäädännössä toiminnassa, joka kattaa tämän, nämä prosessit. Onpa kysy sitten yrityslainsäädännöstä, sisä- ja, muus- ja oikeusasioista tai muusta prosessien yhdistäminen niin, että kansalaisilla on pääsy tähän tietoon ja tieto tarjotaan vielä yhdellä lisävieraalla kielellä niin, että yrityslainsäädäntöä ei harmonisoida. Muutossa tapauksessa astutaan tämän asetuksen soveltamisalan ja valtuuksen ulkopuolelle. Kun palataan komission arviointeihin. Se tarjoaa 20 eri prosessia 10 kansalaisille 10 yrityksille, mutta tässä kuitenkin on lueteltu vain 13 prosessia liitteessä 2, jotka viittaavat siis artikla 5.2. Ne prosessit, jotka poistettiin, kuuluvat miltei yksinomaan verotuskysymyksiin ja yliopistoon pääsyyn kuten myöskään ammattitutkintojen tunnustamisen. Haluaisin tietää, miksi nämä prosessit on jätetty ulkopuolelle. Ehkäpä komissio voisi myös kertoa meille lisää tästä kysymyksestä. Ja toinen asia, joka on tärkeä, on se lisäkieli, jolla, joka hallinnon täytyy tarjota. Ei pelkästään siis tietoja, prosessit ja menettelyt tuolla internetissä, vaan myös lupanmyöntömenettelyt täytyy tarjota tällä lisäkielellä. Toinen asia, jota käsittelen tässä niin koskee kerta vain periaatetta. Minulla on tiettyjä huolenaiheita tämän vaikutuksista ja sillä, miten se saattaa vaikuttaa henkilötietosuojaan. Aion sisällyttää Euroopan tietosuojavaltuutetun suositukset tähän. Ehdotus ei sisällä perustaa, jonka avulla voidaan tietoja vaihtaa sellaisissa tarkoituksissa jotka ovat muita kuin ne, jotka löytyvät neljästä direktiivistä tai jotka muuten löytyvät EU- tai kansallisesta lainsäädännöstä. Ehdotus ei pyri rajoittamaan tuota tavoitetta yleisen tietosuojalainsäädännön nojalla, ja se selventää käytännön täytäntöönpanon säännöksiä, ja kun katsotaan IMI-asetuksia, niin Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla IEMin rajoittamista tietosuojan nojalla. Eli jään odottamaan komission näkemyksiä tästä ja muiden keskustelua aiheesta. Kiitoksia. And then we go to the, uh... Kiitos oikein paljon nyt varjoesittelijät EPP-ryhmän nimissä. Edustaja Tuun. Kiitos oikein paljon. EPPn nimissä. Otmar Karas hoitaa tätä asiaa, mutta hän ei päässyt paikalle, joten luen hänen valmistelemansa tekstin. Hän valmisteli tekstin siis teitä varten, minä nyt luen sen teille. Tämän puolaksi, jotta saan tämän luettua. Eli luen tämän puolaksi. Otmar Karas sanoi siis seuraavaa. Euroopan komission ehdotus joka koskee yhteisen digitaalisen palveluväylän luomista, on ehdotus, jonka toivomme saaman parlamentin valiokunnan tuen, koska parlamentti on jo hyväksynyt mietinnön, jossa puhutaan asioista, jotka on otettu huomioon komission lainsäädäntöehdotuksessa. Minä olen sitä mieltä, että komission ehdotus on hyvässä tasapainossa ja realistinen. Olen myös vakuuttunut siitä, että tällaisen palveluvälän käyttäminen hallinnon osalta helpottaa kansalaisten ja yritysten elämää. Kolme seikkaa. Eilen kokoontui digitaalisten sisämarkkinoiden työryhmä ja tiedämme jo, että tällaisia palveluväyliä on jo käytössä, mutta niitä valitettavasti ei kovin hyvin tunneta. Siksi uskoisin, että Euroopan komission tulisi nyt ottaa huomioon se, että tällaiset portaalit ja palvelut voitaisiin sisällyttää tämän asetuksen uudelleen tarkasteluun samoin kuin itse yhteisen digitaalisen palveluväylään. Eilinen kokous myös osoitti sen, että tämä on oikeastaan komission suunnitelmissa. Kuitenkaan tässä ehdotus ei ole mielestäni riittävän selkeä. Ehkä sitä pitäisi vähän muotoilla uudestaan. Toiseksi keskeisen asetuksen täytäntöönpanon vaalivoite – on komissiossa ja jäsenvaltioilla suunnitellun koordinointiryhmän käyttö. Olettaisin, että käytännön syistä Euroopan parlamentin rooli on tavallaan hyvin rajallinen. Kuitenkin uskoisin, että Euroopan parlamentilla tulisi olla enemmänkin sanavaltaa. Erityisesti kun puhutaan tämän yhteisen digitaalisen palveluväylän edistämisestä. Ja sitten viimeisenä vielä ehdotuksen liitteet. Ne ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa tässä työssä, jotta voidaan ymmärtää, mihin kohdennetaan toimet tässä ehdotuksessa. Eli mitä mahdollisuuksia komissio haluaa tarjota tämän asetuksen kautta. Siksi liitteet ovat niin välttämättömät ja uskoisin, että delegoit annettujen säädösten kautta voitaisiin muuttaa liitteitä nopeammin kuin tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn kautta. Komissio on aikonut arvioida säännönmukaisesti yhteisen digitaalisen palveluväylän toimia ja delegoitujen säädösten kautta liitteitä voitaisiin muuttaa niin, että taataan huomioon kaikkien käyttäjien tarpeet. Olen aivan vakuuttunut siitä, että tietty toimivalta näiden liitteiden muuttamiseen voidaan antaa komissiolle. Tämä ei ole mielestäni kiistanalainen ehdotus ja uskon, että voimme rakentavassa hengessä tehdä yhteistyötä niin, että saamme lopulta hyvin tiukan Euroopan parlamentin kannan erityisesti suhteessa neuvostoon. Tässä tämä puheenvuoro, jonka sain luettavaksi. Voisinko kuitenkin lisätä vielä muutaman sanan itse, kun joudun lähtemään hyvin pian? Puoli, puoli minuuttia. Kiitos oikein paljon niille, jotka tulivat eilisen työryhmän kokoukseen. Digitaalisten sisämarkkinoiden työryhmä kokoontuu säännönmukaisesti. Kutsuisin kaikki tähän työhön mukaan. Keskustelimme Grubenin kanssa tästä eilen. Tässä puhutaan siitä, että ei ole kattettu riittävästi tietoa. Tohtori Charlotte Duke eilen kertoi siitä, että kun Euroopan komissiolla on jo sinun Eurooppasi portaali. 91 prosenttia EUn kansalaisista kuitenkaan ei tiedä, että tällainen palvelu on olemassa ylipäätään. Toivon, että nyt menee uudestaan viittä vuotta tähän. Paittelen, että puhun näin suoraan. Ja vaikka tämä asetus, ehdotus on esitetty näin hienosti ja sanotte, että päällekkäistä työtä ei tehdä, niin Miksi tässä esitetään jälleen yhteistä digitaalista palveluväylää? Sinun Eurooppasi portaali on olemassa ja se halutaan ottaa sinne nyt yhdeksi osioksi. Mutta sinun Eurooppasi on hyvä nimi oikeastaan. Eikö sen alle pitäisi mieluummin ottaa kaikki? Sitä pitäisi mielestäni edistää, kun se ei ole niin hyvin tunnettu. Ja tämä viimeinen seikka, jonka haluan sanoa, sanoitte, että nimetään kansalliset koordinoijat, koordinaattorit jokaisen jäsenvaltion. No näistä koordinaattoreista on jo kuultu sinun Eurooppasi-portaalin osalta. Käsittääkseni valtiovarainministeriössä oli tarkoitus toimia. Eikö tässä nyt ole päällekkäistä työtä? Pahoittelen, joudun tämän sanomaan ja joudun vielä lähtemään hyvin pian, mutta Kovasti pelkään sitä, että viiden vuoden kuluttua keskustelemme jälleen uudistuksista, paremmasta portaalista ja jälleen tällaisesta yhdestä yhtenäisestä palvelupisteestä. Joten toivoisin, että nyt todella otetaan huomioon myös se, mitä on jo tähän mennessä tehty. Kiitos paljon. Kiitos paljon ESA-ryhmän nimissä. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota tämän päivän esityksestä ja mahdollisuudesta keskustella alustavasti. ECR tukea ajatusta siitä, että olisi tämä yksi yhteinen palveluväylä. Tiedämme, että yritykset ja kansalaiset ovat, että rajat ylittävyys tai kansainvälisyys voi olla hankalaa, ja se on haastavaa muilla aikakäyttöalueilla, ei on ulkopuolella, mutta tämä ei pitäisi niin hankalaa sisämarkkinoillamme ja inkossa työstämme kovasti sitä, että yksinkertaisesti se markkinapääsy esimerkiksi teknisen harmonisoinnin myötä, mukaan lukien paludirektiivi, tai se, että syvennetään yhteyksiä julkisissa hankinnoissa, mutta kun esteitä poistetaan, pitää myös huomioida se, että hallinnollisia esteitä poistetaan, jotka estävät sen, että yritykset eivät voi toimia rajat ylittävästi ensikädessäkään voi meillä olla mahdollisuuksia, mutta jos tie kohti noita mahdollisuuksia on esteinen, niin koska tietoa puuttuu tai koska on hallinnosta monimutkaisuutta ja näitä kustannuksia, niin silloin olemme tehneet vain puolityötä. Samalla tapaa se tulee kansalaisiin, jos he haluavat hyötyä vapaasta liikkuvuudesta, niin pitää olla mahdollista, että integroidaan uusiin jäsenvaltioihin näitä toimia on merkittäviä hallinnollisia vaatimuksia, joita voidaan yksinkertaistaa ja vastaan paremmin ihmisten tarpeita, jos ne digitoidaan ja tehdään miksi ja laitetaan yhdelle portaalille. ECR sen takia näkee tässä suuria mahdollisuuksia tässä palveluväylässä. Yksi tärkeistä heijastusvaikutuksista ja kasvun ajajista tässä järjestelmässä oli tulemaan tämä vain kerran, once only periaate. Jos varmistamme, että tiedot ovat uudelleen käytettävissä, että ne voidaan käyttää siellä, missä ihmiset haluavat äh, täyttää samantyyppisiä hallinnollisia vaatimuksia, niin silloin säästämme paljon aikaa näille käyttäjille. Eikä mikään ole turhauttavampaa kuin se, että pitää toistaa kaavakkeita uudestaan ja uudestaan. Jos olemme helpottaa tätä taakkaa, niin saavutamme tosi säästöjä näille hakijoille. Mutta tämä ei päde vain näihin 13 hallinnolliseen menettelyyn, ja tämä on tärkeää, vaan myös toisen sukupolven järjestelmää ajatellen. Yksi suurimmista eduista verkkovälineissä on se, että ne voidaan helposti sopeuttaa. Ymmärrämme, että on ongelmia, että kun halutaan yhteinen backend, ei pitäisi kuitenkaan olla linkitämättä järjestelmiä tai laajentamalla toimintaa. Tästä on kyse, kun pyritään näitä IT-järjestelmiä parantamaan. Se pitäisi helpottaa toimintamme hallintojen ja valtioiden välillä. ESER kuitenkin, sillä on yksi huoli liittyen näihin käännösvaatimuksiin. Pitäisi siis tarjota automaattinen käännös yhdelle toiselle eu tai automaattisesti pitäisi tarjota käännös, mutta ehkä tämmöisiä olisi relevantimpaa tietyissä tapauksissa kuin muissa. Meidän tulee varmistaa, että vaatimus sopii käyttäjän tarpeeseen, eikä niin, että on tällainen yhden koon ratkaisu, joka saattaa olla tarpeeton jos täytämme kielivaatimukset, voimme saada aikaan oikeat järjestelmät käyttäjille, joita käyttäjät haluavat. Ja voidaan toimia kustannustehokkaamminkin. Odotamme innolla yhteistyötä. Syvällisemminkin odotamme jo edustaja Mitsin ehdotusta. Thank you very much. And then for... Kiitos oikein paljon. Kaija Kallasalden nimissä. Thank you. And, uh... Kiitoksia. Ja kiitoksia tästä esityksestä myöskin. Mehän jo keskustelimme asiasta työryhmässämme eilen. Mielestäni kaikkein tärkein oli se kuvio, kaavio, joka näytti on tuo monimutkaiset hallinnolliset menettelyt, jotka ovat kaikkein suurin este. Eli ei itse tieto, vaan tämä on mielestäni avainasemassa. Mutta noiden menettelyjen täytyy myöskin olla digitaalisia alusta loppuun. Täytyy, niin, että asiat voi hoitaa alusta loppuun internetissä, eikä niin, että 75 prosenttia onnistuu internetissä ja sen jälkeen täytyy kuitenkin mennä jonnekin allekirjoittamaan papereita. Se on tärkeää ja tästä pääsenkin niihin välineisiin, joilla asia voidaan hoitaa. Jotta nämä prosessit onnistuisivat, täytyy olla digitaaliset identiteetit ja mehän tiedämme, että kaikilla jäsenvaltioilla ei tällaisia ole. Joten jos puhutaan rajoitettavista prosesseista, niin miten voidaan tarjota tällaisia palveluita kansalaisille toista jäsenvaltioista, jos minkäännäköisiä välineitä ei ole henkilöiden tunnistamisen. Ja tietysti meillä on myös sellainen asetus, jossa todetaan, että meidän täytyy tunnustaa toistemme sähköiset identiteetit. Näinhän ei kuitenkaan ole ja jos katsotaan, että miten asiaa johdettaisiin esimerkin voimin, niin Euroopan toimielimet eivät sitä ainakaan tee, sillä digitaalista identiteettiä, joka on paljon turvallisempi ja salatumpi kuin esimerkiksi parlamentti tarjoaa digitaalinen identiteetti, sen voisi siis käyttää sitä identiteettiä, joka minulla jo on? Jos me vaadimme, että jäsenvaltioiden täytyy ottaa kaikki tämä huomioon, niin kyllä toimielimen tulisi näyttää esimerkkiä tässä suhteessa. Kun puhutaan itse prosesseista, Roberta mainitsi myös sen, että miksi veroprosessi teetään tämä ulkopuolelle. Tämäkin on mielestäni mielenkiintoista, sillä joka kerta kun puhutaan yritysten kanssa, pk-yritysten edustajien kanssa, niin meille sanotaan, että ne eivät myy rajoitettavassa kaupassa arv järjestelmien vuoksi. Enkä minä sano, että veron tulisi olla sama joka paikassa, mutta se, että luodaan sellainen alusta, johon voi mennä ja hoitaa kaikki nämä prosessit ja sitten maksaa vero, olipa se sitten mihin vain. En minä siitä puhu. Mutta tämä on yksi niistä prosesseista, joka ehdottomasti auttaa digitaalisia yhtenäismarkkinoita toimimaan, eikä sitä tulisi jättää ja ulkopuolelle. Ilahtuneena kuulin, että tämä kertavain periaate on tärkeä, ja minäkin haluan sanoa esittelijälle, joka ehkä tässä suhteessa vielä vähän epäröivä. Että eihän tässä ole kysymys siitä, että luodaan joku valtava suuri yksi tietokanta, jossa kaikki tieto on varastoituneena, vaan tietysti kaikki vaatimukset, jotka liittyvät tietosuojaan, ne täytyy ottaa sinne, mutta jos tiedot suunnataan yhteen tietokantaan ja ne sitten keskustelevat keskenään, niinhän se merkitsee, että se välitetään kaikille automaattisesti, vaan se tietokanta, joka pyytää tietoa tietystä henkilöstä edelleen, sillähän on oikeus tuon tiedon saamiseksi kaikkien näiden yksityisyyssäännösten pohjalta. Eli mielestäni tässä ei mitään ongelmaa ole. Lopuksi haluan todeta, että meidän tulee katsoa sitten, kun suunnittelemme tämän kaltaisia portaaleja, että meidän täytyy katsoa tätä asiaa kansalaisen puolelta, ei komission tai hallinnon, sillä meidän täytyy saada vähennettyä sitä turhautumista, jota kansalaisilla on, kun he internetympäristössä yrittävät etsiä tietoa niin paljon eri portaaleja ja klikata pitää ikuisesti ennen kuin pääsee siihen paikkaan, mihin haluaa mennä. Eli asiaa ei tulisi tarkastella niin, että miten se meille helpommin onnistuu toteuttaa, vaan nimenomaan, että tämä yksi yksittäinen palvelukäytävä, digitaalinen palvelukäytävä olisi hyödyllinen, hyödyllinen kansalaisille. Ja siinä nimenomaan tämä asiakkaan kokemus on tärkein. Kiitos oikein paljon Julia Reda vihreiden nimissä. Kiitos puheenjohtaja. Ensin olisin sitä mieltä, että varsinainen lisäarvo ehdotuksessa löytyy sieltä, että jäsenvaltioiden on tarjottava tiettyjä menettelyitä netissä kysele vain yrityksistä, vain jokapäiväisestä elämästä kansalaisten kannalta, jotka joutuvat käyttämään paljon aikaa näiden asioiden hoitamiseen, kun muut tajumasta toisen, että rekisteröijuuden osoitteen pyrkii yliopistoon, rekisteröi eläkkeensä ja niin edelleen. Tässä on paljon parantamisen varaa. Tämä on kaikkein keskeisintä ehdotuksessa mielestäni ja tässä pitäisi olla kunnianhimoinen. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tulisi palata niihin menettelyihin, jotka ovat vaikutusten arvioinnista, mutta eivät nyt ole mukana. näiden käytiin hyvin mielenkiintoista keskustelua tästä aiheesta jo työryhmässä ja komissio sanoi silloin, että siellä harkitaan nyt toista oikeusperustaa, joka olisi tarpeen verotuksen osalta – Mielestäni tämä ei koske niitä menettelyitä, jotka esittelijä otti esiin, kuten yliopistoon kirjautuminen. Ainakin pitäisi ajatella, että se voidaan ottaa mukaan. Lisäksi uskoisin, että eri menettelyiden välillä on vähän eroavaisuuksia, kun ne pitäisi laittaa sinne nettiin. Joissain ehkä vaaditaan, että jossain vaiheessa ihmisen pitää esittäytyä myös henkilökohtaisesti, esimerkiksi passin saaminen, jos siinä tarvitaan biometrisiä tietoja, niin ainakin kun ensimmäinen passi myönnetään, niin on kyllä välttämätöntä, että joku henkilökohtaisesti tulee sitä hakemaan. miten tätä esitetään nyt on yleinen poikkeus. Jäsenvaltiot voivat sanoa, että jos todella on välttämätöntä, että joku ilmaantuu itse paikalle, niin tämä asiat voidaan hoitaa. Mielestäni tämä jättää nyt vähän enemmän, liian paljon tulkinnanvaraa jäsenvaltioille. Ehkä olisi parempi erotella sellaiset järjestelmät, joissa se on välttämätöntä, ja sellaiset, joissa poikkeuksia voidaan hyväksyä. Ja sitten on monia muita aloja, joissa voidaan siinä ajatella yhtenäistä tietopistettä, esimerkiksi tiedot, jotka liittyvät avioliittoon tai lapsilisiin tai muihin. Kyllä tieto on yksi tärkeä askel, mutta tiedon jakamisesta huolimatta menettelyvät ovat joskus hyvin monimutkaisia, hyvin erilaisia jäsenvaltioiden kesken, ja uskoakseni tämä ehdotus ei pysty ratkomaan kaikkia näitä ongelmia. Meidän tulisi siis kunnianhimoisesti jatkaa työtämme, jotta voimme huolehtia siitä, että tällaiset perheasiat voidaan hoitaa vähän sujuvammin siirryttäessä maasta toiseen. Yksi asia, jota en ole täysin vielä ymmärtänyt, ja Rosa Tuun viittasi tähän, en ole ihan ymmärtänyt, mikä tämän palveluväylän ja olemassa olevan portaalin välillä on. Palveluväylä, jos ymmärsin komission eilen oikein, liittyy enemmän tekniseen infrastruktuuriin, niinkö? Olisi varmasti kiinnostavaa ja tärkeää kuulla vähän yksityiskohtaisemmin nyt siitä, luodaanko tässä uusi portaali täydentämään sitä, mikä meillä jo on, vai onko kyse nyt taustalta löytyvästä infrastruktuurista, joka huolehtii siitä, että tieto ilmaantuu sinne portaaliin, joka on jo olemassa. Joudun itse lähtemään enkä pysty vastaista kuuntelemaan, mutta kuuntelen sitten nauhoitetun version myöhemmin. Varmasti voimme rakentavassa hengessä tehdä työtä nyt tämän ehdotuksen osalta, jotta saadaan tuloksia ei ainoastaan yrityksille, vaan myös ihmisille, jotka muuttavat EU-maasta toiseen. Kiitos paljon. Muut varjoesittelijät eivät ole paikalla, siellä on ilmeisesti myös käyttää puheenvuoron. Kiitos. Niin. Nämä aiheet koskettavat meitä kyllä kaikkia työstävänä kysymyksiä jonkin aikaa. Te tulee diagnostiikkaan, siitä olemme varmaankin samaa mieltä. Tämä on hankaluuksia, tämä on puutteita, jotain mitä pitää ratkaista, mutta minä kuitenkin kysyn, että miten järkeviä nämä ratkaisut ovat nyt näihin ongelmiin. Enkä usko, että tämä pöydällä ratkaisu on se, joka sallii sen, että ratkaistaminen ongelmat, koska lähtökohta on se, että nämä ongelmat ovat jäsenvaltioiden käsissä. Meillä on velvoitteita jäsenvaltioilla. Ja näistä dioista huomattiin, että tapa käsitellä velvoitteita vaihtelee maasta toiseen valtavasti. Joten ennen kuin tarvitaan teknisiä ratkaisuja, niin voittaisi saada näkyvyyttä siitä, miten tilanne on. Ja ehkäpä komissio tekisi työnsä jäsenvaltioiden kanssa, jotka eivät ole toimineet tehtävänsä tasolla, jotka ovat tätä velvoitteita. Tämä on sinun ensimmäinen asia, koska on, että pitää olla verkkomenettelyitä, mutta no, kaiken pitäisi nyt olla jo yhden yhteyspisteen kautta saatavilla direktiivin mukaan, mutta näin ei ole ainakaan tässä jäsenvaltioissa. Muissa tilanne on parempi. Ehkäpä sitten pitäisi arvioida tilanne selvästi yksityiskohtaisesti, se oli hyvä alku ehkä. Sitten minne. No olen hieman samaa mieltä kuin Rosatun. Meillä on jo useita portaaleja, Hugo Network äh, muun muassa. Eikö lisätaso, parantaako se nyt tilannetta? You Europe on hyvin vähän tunnettu, kuitenkin tämä nimi on selvä, että tätä tunnetuksi. Jos nyt luodaan uusi, niin laatiko se lisää valistustyötä? Tässä nyt huomataan hyvin, että tämä kestää niin kauan, että ainakin pitäisi yrittää käyttää olemassa olevaa ennen kuin luotaisiin uusia. Ja sitten näiden käyttäjien tarpeet. No, jos esimerkiksi itse minun pitää ottaa yhteyttä jäsenvaltion hallintoon, no välttämättä en sitten mene eurooppalaiselle portaalille, EU-portaalille, vaan etsin sitten tietoja tuosta kohdemaasta, johon haluan ottaa yhteyttä. Joten tällainen kartoitus ja hakukonetyö voi olla järkevää, mutta en ole varma, että tuonne Euroopan hakukone olisi ajatus, jota käyttäisin. Ehkäpä kuitenkin pitää pohtia näitä yleis- kohdeyleisömme, miten he toimivat ja käyttäytyvät. Ehkä uuden verkkosivun luominen ei ole nyt oikea ratkaisu tässä tilanteessa, kun tiedetään, että pitää saada mobiilikäyttöön paremmin näitä laitteita. Se olisi ehkä parempi kuin, että olisi sen uusi sivusto tai olisi eurooppalaista toimittaa, kun huomataan, että tämä oli tunnettua sitten. Miksi asetus? Koska jos tämä harmonisointityötä, kartoitustyötä ja sitä, että no, välttämättä ei tarvita tällaista juristivelvoittavaa välinettä. Ja on tepäluullinen, koska on valtavasti asetuksia komissiolta, joissa väitetään, että näitä olemassa olevia tekstejä mutta kuitenkin kun ne avataan, niin huomataan, että usein on kyse siitä, että luodaan velvoitteita ja lisävaatimuksia, jotka, vievät, jotka me paljon pidemmälle kuin olemassa olevat lainsäädäntötekstit, joten kyllä sille, että toimitaan johdonmukaisempaa, että nämä pätevyyksiin palveludirektiiviin liittyvät tekstit lähennetään ja Sitten missä lähetetyöntekijät, no jos yritys haluaa jossain maassa, niin sen pitää täyttää sitten paljon säännöksiä, mutta jos lähettää työntekijöitä, niin sen pitää olla sen direktiivin mukaista, mutta meidän pitää kartoittaa tilannetta, keskustella, tutkia ja katsoa, mitä kaikkia on olemassa. Ja ennen kaikkea haluaisin nyt sen, että vältetään se, että on nyt uusia velvoitteita ihan turhan takia. Kiitos. Thank you very much. So... Kiitos oikein paljon. Näin Antaisin puheenvuoron takaisin komissiolle, pyytäisin puhumaan lyhyesti ja ytimekkäästi, jos se on mahdollista, kun meiltä loppuu muuten aika. Um, with, uh, the... Kiitoksia. Aloitan edustaja Vitsin tekemästä kommenteista, että tässä ei pitäisi olla mikään tavoite se, että takaoven kautta pyritään harmonisoimaan tässä juridisessa tekstissä on eri kappaleita, jotka pyrkivät tekemään tämän erityisen selväksi. Se ei ole missään nimessä tarkoitus ja ainoa mitä pyrimme tekemään on se, että varmistamme, että jäsenvaltiot tarjoavat nämä menettelyt internetympäristössä. Kysymys siitä, miksi 20 menettelyä tutkittiin vaikutusanalyysissä, vain 13 jäi tähän menettelyyn. Vastaus jo mainittiinkin, Tämä periaatteessa liittyy tuohon oikeusperustaan menettelyihin, jotka liittyvät verotukseen. Keskustelun lopuksi vaativat, vaikuttivat vaativan yksimielisyyttä ja siitä syystä jätettiin ne ulkopuolelle. Yliopiston kirjautumisprosessi myös jätettiin ulkopuolelle, koska pelättiin siitä, että liian moni näistä yliopistoista ei ollut julkisia yksiköitä eikä tämän asetuksen tavoitteena ollut luoda mitään velvoitteita yksityisille tai puoliksi yksityisille osapuolille. Ja lopuksi ammatti pätevyyden tunnustaminen jätettiin ulkopuolelle, koska se löytyy jo pätevyysdirektiivistä. Edustaja Mitsi myös oli huolissaan tästä kerran vain periaatteesta ja henkilötietosuojasta ennen kuin edes aloitimme tekstiluonnostelua, meillä oli läheiset yhteydet EDPSään. Ja tietosuojavaltuutettu antoi jo tämän epävirallisen näkemyksensä ennen kuin teksti hyväksyttiin. Pyrimme sisällyttämään kaikki sen ehdotukset jo tähän luonnokseen, mutta saattaa tietysti olla tässä vielä parantamisen varaa. Euroopan tietosuojavaltuutetun näkemys on se, että kerran vai periaatetta tuettaisiin. Lisäksi kysyitte siitä, että liitteeseen IMI-asetuksessa sisällytettäisiin tämä yleisasetus. Tässä on kysymys ajoituksesta, sillä IMIn käyttö tietosuojeluviranomaisten toimesta oli vielä käynnissä – ja kun tässä asetuksessa päästään neuvottelujen loppuun, niin silloin on sitten mahdollisuus tehdä lopullinen päätelmä sen suhteen, pitäisikö se sisällyttää vai ei. Fontun vaati, anteeksi, kysyi tarpeesta luoda jälleen kerran yksi portaali. Haluan vielä kerran selventää, ja että vältettäisiin kaikki väärinkäsitykset. Tässä palveluväylän luomisessa ei ole kysymys siitä, että luotetaan taas yksi uusi portaali. Ainoa se on se, että tämä yksi sisämeno sivu, joka on samanaikaisesti temaattinen navigointisivu ja hakurobotti, se yhdistää EU-portaalin niin olemassa oleviin kansallisiin portaaleihin. Lisäksi kysyttiin, että no miksi ei sitten voida vain käyttää EU Europea perusrakenteena ja sitten tehdä tämän Eurooppa-portaalin alaisuuteen kansalliset alasaitit. Edustaja Rosier otti tämän juuri esille, eli se millä tavalla käyttäjät pyrkivät etsimään tietoa ei aina ole, että etsitään jotain EU-tasoista tietoa. Halutaan vaikka esimerkiksi harjoittaa liiketoiminta pelkästään Ranskassa tai Saksassa, ja silloin ensin ajatuksena on siirtyä tuomaan omaan portaaliin. Eli se, että me emme halua luoda mitään tiukkaa hierarkiaa EU-tason ja kansallisen tason portaalien välillä, on seurausta siitä, että haluamme todellakin paremmin mukautua siihen tapaan, jolla käyttäjät etsivät tietoa. Emmekä myöskään halua poissulkea sitä, etteivätkö käyttäjät tulisi sisään tämän yhden yksittäisen palvelukäytävää etusivun kautta. Haluamme samalla optimoida mahdollisuuden löytää kaikki ne nettisivut, jotka yhdistetään tähän palvelukäytävään. Pelkästään niille, jotka vain Googlen kautta hakevat asioita. No tietysti olisi äärettömän hyvä asia, jos Euroopan parlamenttikin olisi tämän palvelukäytävän markkinoinnin etunenässä sitten, kun se tänä päivänä toimii. Ajatus siitä, että luotaisiin jonkunlainen mahdollisuus laajentaa liitteitä delegoitavien säännösten turvin, olisi mielestäni mielenkiintoinen aihe keskusteltavaksi tulevissa neuvotteluissa neuvoston ja parlamentin välillä. Ja se, että vain 91 prosenttia eurooppalaisista tällä hetkellä on tietoinen EU-portaalin olemassaolosta, aivan kuten jo eilen mainitsinkin, vaikka niin moni ei tunne tätä Eurooppa-brändiä, niin kuitenkin onneksi 17 miljoonaa löytää sen vuosittain. Eli ehkä brändit eivät olekaan niin tärkeitä kansalaisille. Meidän täytyy vain varmistautua siitä, että meidät löydetään. Edustaja Kallas totesi, että online-prosesseissa on tärkeää se, että ne ovat internetissä ihan koko mitaltaan alusta loppuun. Ja se on nimenomaan tämän palvelukäytäajatuksen, ajatuksen takana. Käyttäjien tulisi siis kyetä pääsemään tähän prosessiin ja täyttämään se alusta loppuun asti, mukaan lukien allekirjoitukset. Ja aina kun mahdollista, pitäisi myös saada sitten tuon prosessin tulos, se internetissä. Tietysti se ei ole mahdollista ajoneuvon rekisterikorttien tai henkilötodistusten suhteen, tai anteeksi, passien suhteen, mutta muuten kyllä. EIDAS asetus on myöskin erittäin tärkeä ja sen pohjalta haluaisimme rohkaista kaikkia jäsenvaltioita, että nämä ryhtyisivät edistämään sähköisiä identifiointityökalujaan niin, että näitä voidaan käyttää menettelyssä eri jäsenvaltioissa. Edustaja Rida otti esille mahdollisen porsanreijän, joka saattaa syntyä siitä, että tehdään poikkeus sen fyysisen läsnäolon kohdalta, joka on luotu erityisesti passeja silmälle pitäen. Täytyy ehkä katsoa tuon säännöksen tarkkaa sanamuotoa, sillä ehdottomasti olisimme samalla tavalla huolissamme siitä, ettei tähän synny uusia porsanreikiä. edustaja de Rosierin esille ottama kohta siitä, että palveludirektiivisuuden tähän ja täytäntöönpano-ongelmat, joita on jäsenvaltioissa. Palveluväylän aikaansaama ero on nimenomaan se, että pyritään saada pyritään saamaan käyttöön todella operatiivinen järjestelmä, jonka avulla voidaan valvoa kaiken näiden palveluiden laatua. Ja tämän kaltaisen mekanismin puute ja yksityiskohtaisten laatukriteerien puute on ollut hankaluus, kun pyritään täytäntöönpanemaan palveludirektiivin vaatimuksia. Ne ovat olleet liian laajamittaisia jossakin suhteessa ja me haluamme nämä puutteet tukkia. No miksi asetus eikä vapaaehtoistoimia? kun katsoimme olemassa olevaa ympäristöä, jossa meillä on sekoitus pakollisuutta ja vapaaehtoisuutta, niin ainoa tapa, jolla vaikuttaisi, että saamme aikaiseksi muutoksen ja voimme kattaa sellaiset asiat, jotka jo löytyvät lainsäädäntökappaleista, on nimenomaan sitovan asetuksen nojalla. Toinen syy, miksi tarvitsemme tämän kaltaista välinettä, on se, että yksittäinen digitaalinen käytävä asettaa paljon velvoitteita myös komissiolle – Komissio tarjoaa myös tietoa ja lisäpalveluita. Näin ei voida tehdä direktiivissä. Nämä ovat siis tämän välinevalinnan taustalla. Kiitos oikein paljon komissiolle tästä alustuksesta. Kiittäisin myös jäseniä keskustelusta. 17. päivä lokakuuta määräaika esittelijällemme luonnosta varten ja me keskustelemme siitä seuraavassa kokouksessamme marraskuussa. Näin haluaisin kiittää komissiota läsnäolosta ja tästä esityksestä. Siirrytään esityslistan seuraavaan kohtaan, mutta sitä ennen ja siirryn käyttämään nyt Hollantia. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Miss Streifin ja Limen Blankarin kaksi vierasta – jotka ovat Hope for Girls-järjestön edustajia myös. Ennen kaikkea he taistelevat näisten sukupuolista silpomista vastaan. Kiitos, että olette täällä. Kiitos. Nyt voimme siirtyä esityslistalla seuraavaan kohtaan. Käsittelemme lausuntoluonnosta, jonka aiheena on eurooppalainen strategia vuorovaikutteisista älykkäistä liikennejärjestelmistä. Esittelijänne on Metais van Miltenburg. Olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Aloititte niin hienosti flaamiksi, niin minäkin puhun hollantia, kun meillä on vieraitakin täällä. Tämän lausuntomme liikennevaliokuntaan. Tämä on tärkeä aihe, se ITS, älykkäät, vuorovaikutteiset liikennejärjestelmät. Tämä on mahdollisuus sisämarkkinoille erityisesti siksi, että liikennejärjestelmät ovat muuttumassa. Nämä muutokset aiheuttavat taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Meidän on toimittava nyt sekä kansalaisten että yritysten tarpeiden mukaan. Kaiken kaikkiaan olen hyvin tyytyväinen esitettyyn strategian tämän ehdotuksen, joka komissiosta on tullut älykkäitä liikennejärjestelmiä koskien. CITS on tärkeä, jotta voidaan huolehtia kestävästä, turvallisesta liikennealasta. Se on hyvin tärkeää. Voi painottaa liikaa sitä, että tarvitsemme ehdotuksia tämän strategian lisäksi, jotta voidaan Eurooppana olla edelleen etunenässä tässä kehityksessä maailmassa. Täytäntöönpano, se, että älykkäät liikennejärjestelmät saadaan toteutumaan, niin tarvitsee tämän alkuaskeleen. Strategian ensimmäinen askel siis. Sen lisäksi tarvitaan oikeudellista varmuutta, selkeyttä, mitä sääntöihin tulee. Meidän otettava kuluttajat huomioon, meidän on suojeltava kuluttajien yksityisyyttä. Kuluttajien on tiedettävä, mitä Euroopassa tapahtuu heidän henkilötiedoilleen, henkilökohtaisille tiedoilleen. Ja on otettava huomioon autoteollisuus. Autoteollisuus ei voi vain myydä sellaisia tuotteita, joissa kerätään paljon tietoa ilman, että kuluttaja on siihen antanut hyväksyntänsä. Toivoisin, että komissio todella pitäisi nyt silmällä sitä, että suojella riittävästi henkilötietoja, kun puhutaan älykkäistä liikennejärjestelmistä. Standardointi on myös tärkeä kysymys. Se, miten asiat määritellään, miten tiedoista huolehditaan. Tämä on tärkeää, että täytäntöpano voi toteutua hyvin. Olen itse hyvin innostunut siitä strategian osasta, joka liittyy parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen CITSn osalta. Kehottaisin komissiota helpottamaan edelleen tietojen vaihtoa. Yhdessä kohdassa puhutaan rajat ylittävistä koehankkeista. Tässä tarvitaan myös rahoitusapua, kun sitä rahoitusta tarvitaan näiden hankkeiden toteuttamiseen. Me tarvitsemme todella hyviä foorumeita, joissa voidaan vaihtaa tietoja ja huolehtia myös yhteen toimivuudesta. Se on tärkeää. Sitäkin on pidettävä silmällä täällä valiokunnassa hyvin tärkeää katsoa komission jatkotoimia tulevaisuudessa. Ja sitten yksi asia. Tiedän, että täällä parlamentissa joskus pidetään tätä asiaa hankalana. Jos haluamme nopeasti tarjota kunnolliset säännöt, jotta voidaan toteuttaa teknologian uudistuksia, jotka ovat eduksi yhteiskunnallemme. Silloin pitää joskus luottaa komission delegoitujen täytäntöönpanosääntöjen osalta, jotta voidaan nopeasti sopeuttaa sääntöjä delegoitujen säädösten kautta. Ja pieni kohta tässä strategiassa on komission ehdotus pidentää mandaattia niin, että delegoituja säädöksiä voidaan muuttaa, sopeuttaa tämän vuoden 2010 tekstin pohjalta. Tämä on mielestäni hyvä ehdotus, koska minä olisin sitä mieltä, että parlamentin pitää toisinaan antaa tietyt sääntöjen puitteet direktiivien asetusten kautta, mutta sitten usein esimerkiksi virastojen avulla ja sitä kautta, että kuullaan myös teollisuuden edustajan muita sidosryhmiä, voidaan nopeasti sopeuttaa näitä sääntöjä niin, että ne sopivat aina tilanteeseen. Parlamentissa pitäisi keskustella tästä asiasta, koska lainsäädäntö on aina jäljessä, kun puhutaan teknologisesta kehityksestä. Tässä pitää ajatella teknologian kehitystä, sitä, mitkä ovat eettisiä kysymyksiä. Siellä on monia eettisiä kysymyksiä, joihin pitää vastata. Ja lopulta tarvitaan kunnollinen lainsäädäntö, kunnolliset säännöt. On hyvin tärkeää, että tässä otetaan huomioon, että täällä me säilyttää etulyöntiasemamme tällä saralla. Minä olen katsonut tätä lausuntoa yleisesti ottaen, mutta myös ottaen huomioon se, että olen myös liikennevaliokunnan jäsen. Tämä on hyvin lyhyt lausunto. Itse ehkä vähän myös muutan sitä, ottaen huomioon esimerkiksi kyberturvallisuus, kuluttajasuoja ja niin edelleen. Ja ehkä otetaan huomioon myös muut valiokunnat, mutta tarvitsemme kyllä mahdollisimman ytimekkään tekstin, kuitenkin kattavan, niin että se saadaan sellainen lopputulos, joka myös vaikuttaa liikennevaliokunnan tulokseen. Trannissa ja meidän valiokunnassamme meillä on suuri yhteiskunnallinen haaste edessämme. Toivon, että saamme menestystä aikaiseksi eurooppalaisen CITS-järjestelmän kautta. Kiitos. Kiitos oikein paljon. EPP-ryhmän nimissä edustaja Pusoli. Kiitos. Kiitos esittelijä on tärkeää saada yhteiset kehykset, voidaan saavuttaa tehokasta tavanoa ja se, että kehitetään näitä vuorovaikutteisia yleikkäitä liikennejärjestelmiä sisämarkkinoille. Edustaja Postisillin puolesta haluaisin sanoa, että EPP tukee sitä, että kehitetään näitä liikennejärjestelmiä. Tuomitaisen artikla 3 lausunnossa, jossa valmistelija vetosi että kunnitetaan kuluttajan oikeuksia yksityisyyteen ja henkilötietojen turvaamiseen on samaa mieltä siitä, että on tärkeää luoda kehykset teknisen harmonisoinnille, tietojen norm- jotta voidaan ottaa käyttöön yhteentoimivuus kaikilla tasoilla, ja jotta tärkeimmät kumppanit komissiolle tässä no, liike, ovat liikenneministeriöt ja muut elimet jäsenvaltioiden sisällä meistä. Tämä foorumi on tärkeä mekanismi, jolla voidaan ottaa käyttöön ja testata vuorovaikutteisia älykäitä liikennejärjestelmiä. On tärkeää jatkossakin tukea sitä, että rakennetaan ja parannetaan nope, infrastruktuureja, jotta voidaan varmistaa teknisesti se, että liikennejärjestelmät toimivat. Ja lopuksi korostamme sitä, että jos halutaan kehitellä menetyksekkäästi näitä liikennejärjestelmiä, on olennaista kiinnittää huomiota kyberturvallisuuteen, niin kuin sanottiin, joten näin ollen hakkerihyökkäykset tai muut hyökkäykset voitaisiin estää, jos verkkoturvallisuus ei toteudu, niin kuluttajien tilanne vaarantuu ja luottamus näihin liikennejärjestelmiin heikentyy. Kiitos. Thank you very much. And then for... Kiitoksia SEDstä. Saravella. No, no, Saravella. Kiitoksia, hyvä puhemies. Euroopassa todellisuus on se, että turvallisuus ja ympäristön aiheutuu suuria ongelmia liikenteen aiheuttamana 26 000 kuollutta ja 125 miljoonaa, 000 loukkaantunutta. Lisäksi liikenneruuhkat aiheuttavat valtavaa ajanmenetystä ja vaikuttavat EUn bekoten alenemiseen osalla prosentilla ja Brysselissä varmaan vielä enemmän. Liikenneruuhkat ovat syynä yhteen neljäsosaan kasvihuonekaasujen syntymisestä. Ja näin ollen tämä on tärkeää, että me saisimme aikaiseksi sellaisen liikennejärjestelmän, joka kunnioittaa sen käyttäjiä, mutta myös ympäristöä. Kollega von Mittenbergin ehdotus menee hyvään suuntaan, koska se ottaa esille kestävyyden, turvallisuuden, tehokkuuden, liikenteen ja kuluttajansuojan. Minun mielestäni meidän täytyy myös pyrkiä siihen, että tähän sisällytetään tietyt prioriteetit ja katsotaan yhteistä älykästä liikennejärjestelmää nimenomaan kuluttajasuojan kannalta. Tässä on neljä kohtaa, jotka täytyy ottaa esille, ja ne on mainittu. Ensinnäkin kuluttajasuoja, mukaan lukien henkilötietosuoja, yksityiselämä, kuten myöskin syrjimättömyystakuu. Myös esittelijä mainitsi tämän. Lisäksi liikenteen turvallisuus ja senkin takia, että tietoverkkorikollisuus johtaa siihen, että tietoverkkoturvallisuuden täytyy olla nimenomaan etusijalla. Meidän ei tule pelätä tietotekniikan kehitystä, mutta nimenomaan uhka, joka kohdistuu tuohon turvallisuuteen, on se, jota kannattaa pelätä. Sekin on prioriteetti. Kolmanneksi työpaikkojen suojelu. Meidän täytyy katsoa sitä, miten paljon automatisointi johtaa työpaikkojen menettämiseen kehittämiseen. Ja meillä täytyy keksiä innovatiivisia tapoja luoda työpaikkoja. Jotkut työpaikat häviävät ja joitakin täytyy luoda lisää. Ja neljänneksi jo rohkaisisin työmarkkinosapuolten väliseen vuoropuheluun talous- ja sosiaalikysymyksissä, koska meidän täytyy viedä eteenpäin älykkään liikennejärjestelmän myötä näiden liikennejärje- liikennemuotojen yhteen nivouttamista. Kiitos oikein paljon. Ja seuraavana ESR-ryhmä. Kiitos puheenjohtaja. Pari huomiota Dan Daltonin nimissä annan varjoesittelemme. ECR pitää hyvänä pitkälti tämä lausunto luonnosta Miljardien investoinnit ovat kyseessä maailmanlaajuisesti ja EU on hyödyttävä tästä kehityksestä. Komission strategia menee ihan oikeaan suuntaan painottaen sitä, että tarvitaan käytännössä toteutettavia kokeiluja ja tätä kautta saadaan suunnitelmia tulevia investointia varten. Meillä on esimerkiksi Anton ja Dovrin välillä tällainen liikennekäytävä, joka mahdollistaa meille monenlaisten palveluiden kokeilemisen. Ja standardointikysymykset ovat hyvin tärkeitä, aivan kuten lausunnon laatija sanoi, ja näin saadaan kannustimia teollisuudelle tuoda markkinoille tuotteiden. Yhdistynyt kuningaskunta, Belgia, Ranska ja Alankomaat tekevät yhteistyötä niin, että yhdistyneen kuningaskunnan käytävä voitaisiin yhdistää mantereen käytäviin. Näin saataisiin standardit palveluille ja saataisiin lopulta rajat ylittäviä palveluita. Standardien asettaminen on tärkeää. Sitä pitäisi painottaa tässä tekstissä enemmän ja viitata enemmän siihen, että tarvitaan globaaleja standardeja. Lähtien liikkeelle siitä, mikä on Euroopan kanta me olemme myös yhdistäneet kahdeksan jäsenvaltiota ja näin ajatellaan myös me vesireiteillä käytettävän näitä käytäviä tai saattoja ajoa. Lopuksi haluaisin kiittää lausunnon laatijaa Van Miltenboria tästä lausunnosta. edustaja Daltonin nimissä kiittäisin myös. Hän tekee mielellään yhteistyötä kaikkien kanssa, jotta saadaan hyvä lausunto aikaiseksi. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Muita varjoesittelijöitä ei ole paikalla tai ei ole valittu vielä. Haluaisiko lausun laatia vielä käyttää puheenvuoron? Uh, Kiitos vain sillä varsittelijat tarvitsevat tukea ensimmäistä luonnosta kutakuinkin ja tietysti olen valmis parantamaan tätä entisestään, kun meillä on vain tietty määrä rajoja, äh, sanoja käytettävissä, kun näitä tarkoituksia, mutta avoin keskustelu innolla jo sitä, että voidaan tut- voin tutkia näitä tarkistuksia. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja kun tarkistukset nyt mainittiin, niin määräaika niiden jättämiselle on 25. päivä lokakuuta kello 12. Ja keskustelemme näistä tarkistuksista tulevassa kokouksessamme marraskuussa. Tähän voimme varmasti päättää tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Voimme siirtyä esityslistalle seuraavaan ja viimeiseen kohtaamme tältä päivältä. Me tarkastelemme tarkistuksia direktiivin täytäntöönpano ammattipalvelujen sääntelyn ja sen uudistamistarpeen osalta. Esittelijä Nikola Dantti saa puheenvuoron heti. Olkaa hyvä. Presidente, relatori Kiitos puheenjohtaja. Kiitos varjostelijoille tarkistuksista. Useimmat ovat hyvin myönteisiä ja haluavat parantaa tekstin laatua. Suurin haaste tässä taitaa olla se, että löydetään oikea tasapaino, Ja tulivat kahteen tavoitteeseen. Se, että taataan tehokas ja oikeasuhtainen sääntelykehys, lainsäädännön kehys, jolla mahdollistetaan kasvua ja innovaatiota ja pääsy töihin, ja toisaalta toinen vaatimus taata paluuden laatu. Jäsenvaltion oikeus viedä eteenpäin julkisia intressejä koskevia palveluja. Ja tänä aamuna keskustelimme tuosta suhteellisuusarvioinnista. Komission tiedonanto saattaa tarjota tiettyjä viitteitä siitä, mitä pitää ottaa huomioon jäsenvaltiossa, jotta voidaan parantaa tilannetta ja lienee hyllystä komissiolle jatkossakin kehitellä indikaattoreita ja arviointeja entisestään. Ja ammattipätevyys, direktiivi 59 on tässä relevantti. Ja sidosryhmien pitää tulla otetuksi mukaan myös, mutta vaikka yleisarvioinnit siitä, miten tehokasta oikeasuhtaista kansalliset säännöt ovat antipalveluiden osalta, näitä pitäisi ottaa huomioon. No, ei pelkästään taloudelliset tekijät, se olisi huomattava virhe. Ja suhtautun myönteisesti siihen, että monet kollegat olivat tästä samaa mieltä. Ja tämä siis perustuen tarkoituksen 100, jonka EPP jätti. Sitten no, uhat tulevat siitä, että sääntely on perustelmatonta kuin sääntelystä, enemmän kuin sääntelystä sinänsä, jos on tämmöinen monopolitilanne. Ja, tilan, ja siis aikomus on parantaa laatua EU-ssa tehokkaamman sääntelyn avulla, joka ottaa huomioon tekniset, teknologiset haasteet, joten olen lisännyt muutaman tarkistuksen tähän alkuperäiseen tekstiin, mutta tietysti tässä oli myös tilarajoitteita. Jos halutaan laadukkaita palveluja Eurooppaan, niin tarvitaan oikeasuhteista ja tehokasta sääntelykehystä, mutta myös politiikkoja, joilla voidaan tukea tätä erityisesti jos ajatellaan tätä haasteita että globalisaatio ja digitalisaatio. Tässä on kaksi aspektia. PK-yritykset ja sitten ammattitoimijat. Molemmat tarvitsevat tukea. Komission työryhmä on tässä asettanut suunnan mitä tukevia toimia tässä pitäisi asettaa siihen liittyen. Sitten no, osaamisen viimeinen eteenpäin ja kansainvälistyminen ja byrokratian purkaminen, nämä olivat kaikki tärkeitä pointteja ja myös eurooppalaisen rahoituksen saatavuus ja pitääkin tietysti huomiota siihen, miten digitalisaatio vaikuttaa näihin ammattipalveluihin toisaalta voidaan korostaa, miten näitä palveluja halutaan modernisoida, mutta toisaalta meidän tulee arvioida, miten tämä vaikuttaa työpaikkoja ajatellen Euroopan kilpailukyky ja se, että pidetään yllä kulttuuri- ja talousmalliamme, tarkoittaa sitä, että pitää suojella ammattipalvelujen laatua hyödyntäen kansalaisia yrityksiä ja viranomaisia. Olen varma, että yhteistyö tulemaan erinomaista varustelijoiden kanssa. Olemme sopineet kokouksesta seuraavaan Strasbourgin täysistuntoon. Tai sille viikolla toivottavasti löydämme kompromisseja, joita, jotka voimme estellä varustelijat aikaisessa vaiheessa, jotta löydämme oikean tasapainon ja hienosäädämme tekstiä entisestään. Kiitos. Thank you very much. And... Kiitos oikein paljon EPP ryhmän nimissä Andreas Schwab on varjo esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Ensin kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijöille. Tähän mennessä yhteistyö on synnyt rakentavassa hengessä. Pyrittiin lähtemään siitä, että sääntely ei sinänsä välttämättä estä kilpailua, jos sillä pyritään järkevän tavoitteeseen ja se hoidetaan hyvin. Myös tuntuu, että useimmissa jäsenvaltioissa – edustajat ovat komissiollekin viestineet sitä, että kyse ei ole hyvän lainsäädännön luomisesta, vaan sen poistamisesta kansalliselta tasolta. Tässä on ehkä suhteettomiakin asioita mukana, mutta tämä yleislähestymistapa on hankala, koska jäsenvaltioissa ei ole oikein valmiutta lähteä voimasti tällaiseen keskusteluun, vaan aina on jotenkin pelkoa siitä, että nämä kaikki asiat tällä täältä puretaan. Mutta minulle tarkoitus tässä niinkään puhua komission esityksestä, vaan kommentoida esittelijän tekstiä. Minun olisi tärkeää, että tarkistukseni selkeämmin osoittavat, että kyse ei ole sinänsä markkinoiden haittaamista tällaisten ammattisääntöjen osalta, kunhan ne toimivat tehokkaasti. Toivon, että tämä ajatus jää sinne mietintöön esittelijä ja varjoesittelijä toivottavasti voivat tukea tätä lähestymistapaa. Säännöt, jotka ovat epäsuhtaisia, on saatava poistettua, mutta kyllä tällä sääntelyllä on paljon myönteisiäkin vaikutuksia. Toiseksi uudistusehdotuksissa ei puhuta sopimusrikkomusmenettelyistä. Tässä on vähän nyt ongelmana se, että komissio mielellään toivoisi, että lainsäätäjä tekisi likaisen työn heidän puolestaan ja sitten komissio voisi hienosti säädellä asioita jäsenvaltioiden kanssa. Näin se ei käy, vaan komission pitäisi lähteä liikkeelle näistä asimerkeistä. Yksi esimerkki avustajani etsi tämän minulle Sloveniassa ilmeisesti – juridiikkaa pääsee ainoastaan oman maan kansalainen opiskelemaan. Tällaisille asioille pitäisi varmasti tehdä jotain. Komissionhan pitäisi sopimuksia suojella. Ja sitten se, miten paljon säädellään. Ehkä tässä pitäisi ajatella myös ylisäätelyn mahdollisuutta. Tässä minä suhtaudun hyvin avoimesti keskusteluun on ajateltava sitä, miten paljon sääntelyä tarvitaan, onko se paikallaan, mutta ei voida nähdä, että tällainen ammattipalvelujen sääntely olisi ainoastaan kielteinen asia. Toivottavasti voisimme saada lisää avoimuutta tähän koko asiaan aikaiseksi. Siksi olisi tärkeää nähdä, minkälainen indikaattori on sääntelyn intensiteetistä. Sitä ei saisi yliarvioida kuitenkaan, koska lopulta – analyysiin vaikuttaa monet tekijät, ei ainoastaan se, miten monesta tapauksesta on kyse. Eli mikään ei puhu nyt sitä vastaan, etteikö tämä olisi suhteellista. Ja toivon, että voimme esittelijän kanssa löytää tämän ratkaisun. Kiitos oikein paljon. Kiitos paljon. ECR nimissä edustaja Sulik. Olkaa hyvä. Kiitos. Tänään minulla on jaettu hyvät kortit. Puhun jo kolmatta kertaa. Kaiken sääntelyn pitäisi helpottaa näitä esteitä, joita on, ja poistaa niitä. Tässä on kyse siitä, että minä olen sitä myös tarkistuksissa tukenut ja ottanut sen esille sinne, ja tässä on myös protektionistisia toimenpiteitä vanhoissa valtioissa, ja ne haluaisivat tuon vapaata liikkuvuutta rajoittaa, niin kuin olemme nähneet esimerkiksi liikenneasioissa, kulutusasioissa. Minun tarkistuksessani minä korostan sitä, että komissio perustamisen vartijana sen pitäisi eli sääntöjä tukea niin, että että jäsenvaltiot kunnioittavat ja tukevat näitä neljää vapautta, myös vapaata liikkuvuutta, joten edustaja Haransa ja Tsilimovic, heitä tuen ja myös 23 sitä tuen, sillä jos näitä esteitä ei poisteta, niin sitten palveluita ei voida käyttää. Sitten 105 jäsenvaltioiden pitäisi omaa sääntelyä myös sovittaa yhteen tässä mielessä. Myös 48 komission pitää ryhtyä toimenpiteisiin niitä jäsenvaltioita vastaan, joilla on rajoittavaa sääntelyä, jolla, pyritään, jolla sisämarkkinoiden toimintaa estetään. 63 ja 28, niitäkin tuen. SD tätäkin tuen. Tässä on kyse siitä, että on lisää avoimuutta, että valvotaan tätä prosessia 117 ja myös näiden tietojen valvonta 41 sitten ongelmia näen niissä tarkistuksissa, joissa on kyse kulttuuripolitiikasta Totta kai jäsenvaltiot voivat säännellä tiettyjen ammattien toimintaa, jos ne ottavat huomioon yleisen, tai siis suorinnollisen intressit, ja siitä voimme olla kaikki samaa mieltä, että tämä on komission tiedonannon mukaista. Tässä on kuitenkin kyse siitä, että peitellään protektionisia toimia, jotka ovat yleisiä intressejä vastaan, joten tässä meillä on jo hyvin paljon sääntelyä. Edustaja Selimovickin on tämän maininnut, joten tässä ei ole kyse mistään nollasummapelistä, koska yleisiä intressejä voidaan suojella myös toisella tapaa. Yes? Okay. I am finishing in one minute. Minuutin päästä lopettelen. on zaimu map. Niin, eli yleinen etu. Sillä on myös paikkansa sisämarkkinoilla, mutta nämä toimenpiteet eivät saa olla syrjiviä. Senpä vuoksi kysymys kuuluu, josko tämä valiokunta on kiinnostunut siitä, että tämä myös ilman este Ah, great. So we have... No niin, voimme jatkaa kokoustamme. Mr. Selimovic Onalden, varjoesittelijä, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair, and I'll be as... Kiitos puheenjohtaja, puhun niin lyhyesti kuin mahdollista, mutta alkuun haluaisin kiittää edustaja Dantia loistavasta luonnoksesta ja kiitos myös kollegoille tarkistuksista. Olen sitä mieltä, että voidaan löytää konsensus tästä lausunnosta. Varmasti tavoitteemme ovat yhteneväiset ja osoittaa, missä me liberaalit voimme löytää ratkaisun. Yksi asia on, että monet kollegat ovat sanoneet, että tässä on kasvupotentiaalia ja työpaikkojen poistamalla ylisääntelyä, mitä tulee ammatteihin, joita säänneltyy EU-toimista, kun samalla tunnistetaan, että sääntely voi olla oikeasuhteessa tietyissä tapauksissa. Monet kollegat ovat myös maininneet sen, että asetus pitäisi sovittaa yhteen sosiaalisiin ja teknisiin muutoksiin, jotka vaikuttavat työmarkkinoiden luonteeseen. Tästä olemme täysin samaa mieltä. Monet kollegat ovat muistaneet myös siitä, että tietyt jäsenvaltiot eivät ole onnistuneet tekemään kotiläksyjään, eli jättämään kansalliset toimintasuunnitelmat komissiolle, niin kuin direktiivi vaatii. Ja tämä on minun puolustusryhmäni myös hyvin tärkeä. Osa kollegoista on sanonut, että on valtioita, joissa on hyvin outoa sääntelyä, jota pitäisi tarkastella. Malta on mainittu, minä mainitsin Kroatian muutaman kerran ja myös sääntely, jolla annetaan tulokset siitä, miten liikkuvuus pidetään mahdollisena tietyissä jäsenvaltioissa – samalla kun se ei ole kuitenkaan näkyvää sinänsä. En pitkitä keskustelua, odotan olla keskustelua. Meillä on mahdollisuus löytää tässä kompromisseja ja varmasti liberaaleista löytyy konsensusta tavoitteilla samoja tavoitteita. Eli siis, että poistetaan ylisääntelyä ja tarpeetonta sääntelyä ja että ne valtiot, jotka täyttävät sen me velvoitteet pitää täyttää se, mitä olet luoneet. Kiitos. Thank you very much. And... Kiitos oikein paljon. Ja jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, näin muita puheenvuoropyyntöjä, joten puheenvuoron saa uudestaan esittelijä Nikola Dante. Io ringrazio i colleghi shadow rapporteur. Ho ascoltato... Kiitoksia. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja olen kuunnellut huolella sitä, mitä he sanoivat ja mitä painottavat. Monet näistä kohdista ovat sellaisia, jotka voin hyväksyä, eivätkä ole edes ristiriidassa keskenään. Eli toivottavasti pääsemme eteenpäin kompromissitekstin turvin, josta sitten päästään yksimielisyyteen. Kuten sanoin alustuspuheenvuorossa, niin pyrin varmistautumaan siitä, että lähetän uuden tekstin sitten oikea-aikaisesti kaikille ja hienottelemaan varjoesittelyn kokousta ensi Strasbourgin viikon aikana. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon. Kompromissitarkistuksia käsittelemme 20. ja 21. päivä marraskuuta. Ja tähän päättyy kokouksemme. Kiitos oikein paljon kaikille. Jatkamme huomenna kymmeneltä. Kiittäisin niitä tulkkeja, jotka eivät jää koordinaattoreiden kokoukseen. Kiitos oikein paljon ja nähdään huomenna.